Sitten minulla on vielä ilmoitus. Carlos Jimenez on äh, ilmoittanut tai vetäytyvänsä parlamentista ja artikla 4 kohdan 3 mukaisesti työjärjestystä tämä vapaaksi jäänyt paikka Carlos Jimenez Villarejolta äh, on avoin ja ilmoitamme tämän kyseiselle jäsenvaltioille kaikki, jotka meitä vielä, minua vielä kuulevat, toivotan teille hyvää kotimatkaa ja hyvää kesää, mutta toivoisin myös, että lähtisitte salista mahdollisimman nopeasti niin, että voimme ryhtyä sitten äänestysselityksiin tarpeellisella tavalla. Siirrymme nyt äänestysselityksiin. Työjärjestyspuheenvuoro, kollega, olkaa hyvä. Herr Präsident, ich habe volles Verständnis, dass Sie Puhemies, minulla on täysi ymmärtämys, että te ette halunneet jatkaa tätä keskustelua tuolla aikaisemmin, mutta minä haluaisin tuoda esiin, että olen tyytyväinen tapaan, jolla te johdatte tätä istuntoa. Olen siihen erityisen eh, tyytyväinen. Jos ihmiset vain haluaisivat keskittyä paremmin, niin silloin se onnistuisi myös. Siirrymme äänestysselityksiin. Ensinnäkin äänestysselitykset Ukrainan tilanteeseen. Ja me aloitamme kollega Tänokilla, joka oma ryhmänsä nimissä puhuu kaksi, nimi, kaksi minuuttia sen vuoksi. these... Puhemies, ECR-ryhmä on tyytyväinen siitä, että presidentti Poroshenko valittiin selvällä enemmistöllä, kun hän on toiminut edistyksellä.